Kat, hyvää huomenta. Aloitamme työmme nyt. Seuraava kohta esityslistalla on Eurooppa liikkeellä tulevaisuuden liikkuvuutta EU:ssa koskeva toimintasuunnitelma. Esittelijä on herra edustaja Ujeli ja hän on paikalla. Hyvää huomenta. Monsieur le rapporteur. Hyvä esittelijä, oikein hyvää huomenta. Annan teille puheenvuoron ja tämän jälkeen annan puheenvuoron sitten varjoesittelijöille keskustelun lopuksi. Ja myöskin kuulemme sitten Euroopan komissiota. Olkaa hyvä. Thank you so much. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, laittakaa kuulokkeet päähän. Jatkan tästä unkariksi. Egy nagyon izgalmas jelentést kaptam köszönhetően, és metódussal. Taustalla on komission esitys. En ole tässä nyt käyttänyt näitä perinteisiä työtapoja vaan jo ensimmäisellä keskustelukierroksella selviteltiin sitä, mistä tässä kaikessa on kyse, sillä taustallahan on komission tiedonanto. Tiedonanto on kuitenkin varsin laaja ja kattava. Jo otsikkokin siitä kertoo, mutta myös kun sisältöä tarkastellaan, niin sen huomaa hyvin. Ja näin ollen kokoonnuimme yhteen varjoesittelijöiden kanssa ja pyrin heti alun alkaen yhdessä varjoesittelijöiden kanssa eh, määrittelemään asiaa, sitä, eh, mitä asioita haluamme nostaa esiin ja eh, mitä eri ryhmät ovat mieltä. Ja varmasti varjoesittelijät vielä asiaa kommentoivat, mutta itse sanoisin, että teimme hyvää hedelmällistä yhteistyötä ja todellakin selvittelimme kaikille tärkeitä kysymyksiä. Ja tältä pohjalta sitten päästiin tekstiä laatimaan. Ja todellakin lämpimät kiitokset kaikille varjoesittelijöille jo tässä vaiheessa. Halusimme, että mietintö olisi mahdollisimman kattava, huomioisi eri eh, liikennemuodot ja liikkumistavat, mutta todellakin melko yksityiskohtaisesti tarkastelee myöskin sosiaalisia kysymyksiä ja toisaalta ympäristön suojeluun liittyviä kysymyksiä. Ja on selvää, että näitä kysymyksiä käsittelemään on olemassa omat ähm, mietintönsä, siksi emme menneet näissä yksityiskohtiin. Olemme myöskin tarkastelleet digitalisoitumis- ja automatisoitumiskysymyksiä liikenteen alalla. Ja myöskin komission otsikkoa hieman lyhensin ja annoin todellakin tällaisen lyhyemmän nimen omalle mietinnölleni. Joka tapauksessa siis ensimmäinen kierros käytiin varjoesittelyiden kanssa keskusteltiin siitä, eh, miten nämä osa-alueet tar- nostetaan tarkasteluun ja mikä, mikä otsikko valitaan. Ja varsinainen sisällöllinen käsittely sitten eh, siirrettiin eh, seuraavaan vaiheeseen. Esitys koostuu kolmesta osiosta. Ensinnäkin uudet valmiudet ja mm, työtavat. Toisaalta haasteet, mitä tulee tutkimuksen ja innovaation. Ja kolmas osio tarkastelee kysymyksiä siitä, miltä tilanne näyttää eri käyttäjien kannalta katsottuna, jos liikennesektori kovasti uudistuu. Ja nyt muutamalla sanalla hieman komission tiedonannosta näistä taustoista. Komissio tiedonannossaan kokosi yhteen kaikki viime vuosina esiin nousseet tärkeät kysymykset. Ja komission tiedonannon tärkein viesti ilmeisesti liittyykin siihen, että Euroopan unionin tulee myös tulevaisuudessa olla eturintamassa liikenteen uudistajana ja liikkuvuuden uudistajana. Ja sitten ryhmien panos työryhmätasolla. Näitä asioita voitte tarkastella lähemmin keskuudessa, mutta kuitenkin kaiken kaikkiaan katsoisin, että tässä on riittävän laajasti lähesty tätä aihetta, mutta kuitenkin mielestämme myöskin riittävän yksityiskohtaisesti eri alat huomioiden. Ja olemme myöskin olleet kunnianhimoisia, mitä tulee haasteisiin ja automatisoitu liikkuvuus, sen tulisi olla tulevaisuudessa sellainen, että kaikki käyttäjät voivat siitä hyötyä. Oikein paljon kiitoksia. Ja nyt sitten avataan keskustelu. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Grande Pascual. Oikein hyvää huomenta kaikille ja kiitoksia esittelijälle ja oikein hyvää huomenta kaikille myöskin varjoesittelijälle. Haluaisin kiittää esittelijää tästä hänen ottamastaan kannasta. Meillä oli epävirallinen tapaaminen tähän liittyen. Tässä oli tarkoituksena saada aikaiseksi mietintö, jossa on hyvin yleisluontoinen pohja, sillä tämä kyllä kattaa paljon erilaisia tekijöitä ja uskon, että esittelijä on osoittanut erittäin paljon taitoja tämän luomisessa. Se on tasapainoinen, järkevä teksti. Ja kuten totesin, meillä on ollut mahdollisuus käydä keskustelua siitä. Ja näkemykset myöskin heijastuvat tässä tekstissä. Ja kiitoksia oikein paljon siitä. Olen varma, että muiden varjoesittelijöiden näkemykset on myöskin otettu huomioon. Tämä on mielestäni äärimmäisen kiinnostava aihe joka vaikuttaa meihin kaikkiin. On hyvä ajatus tarkastella, että mitä nyt tulevaisuudessa sitten tapahtuu, kun ajatellaan liikkuvuuspakettia, digitaalitekniikan kehittymistä, älykkään teknologian käyttöä. Nämä ovat asioita, jotka ovat sellaisia, että ne tulevat joka tapauksessa eteen ja ne vaikuttavat kaikkiin ihmisiin totta kai myöskin tulevaisuuden liikenteeseen, niin täytyy olla suhde eri liikennemuotojen välillä. Kuten totesin, tämä on tasapainoinen, järkevä ja se sisältää hyvin mielenkiintoisia näkökohtia. Mutta totta kai varjoesittelijöinä me tulemme tekemään koko joukon tarkistuksia, jotka liittyvät esimerkiksi turvallisuuteen, ja liikenteen eri muotoihin. Ja totta kai tarkastelemme myöskin juridisia näkökohtia, jotka liittyvät liikennesektoriin. Yleensä ottaen yleisellä tasolla, niin kyllä, me olemme käyneet keskustelua tästä, mutta kyllä näitä tarkistuksiakin tulemme esittämään myöhemmin. Ja toivon, että se mitä sanon on asia, josta kaikki ovat samaa mieltä, että meillä on riittävästi joustavuutta ja liikkumavaraa, jotta voimme todella eritellä ja määritellä, mitä haluamme tulevaisuudessa saavuttaa. Haluaisin korostaa sitoumukseni yhteistyöhön tämän mietinnön osalta. Ja tukisin myöskin edistystä, jota nyt sektorilla nähdään tapahtuneen. On paljon asioita, jota tässä ei ole mukana tässä mietinnössä, ja on sellaisia asioita, jotka kyllä vaativat sääntelyä. Tässä on nyt paljon kyseessä, mutta totta kai täytyy varmistaa, että me emme ehkäise innovointia. Turvallisuus, innovaatiot, nämä ovat avainkysymyksiä. Meidän tulee varmistaa, että tasapaino pysyy. Emme halua mitenkään pidätellä tulevaa edistystä – mutta samanaikaisesti meidän täytyy varmistaa, että tehdään oikeanlaisia järkeviä päätöksiä, kun nyt esimerkiksi tarkastellaan uusia liikennemuotoja ja kun teemme poliittisia päätöksiä. me kun nyt olemme vastuussa poliittisella puolella tästä, meidän täytyy varmistaa, että teemme kaikkemme, jotta pääsemme järkevästi eteenpäin kaikesta. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja mm, Van Milten. Kiitokset. Kiitokset esittelijälle tästä mietintöluonnoksesta, joka tarkastelee tulevaisuuden maantien liikennettä Euroopassa. Esittelijä tarkalla korvalla kuuntelin varjoesittelyn ehdotuksia. Kiitos, että olette hyvin huomioinut esiin nostamamme seikat, vaikka ei aina helppoa ollut. Tässähän taustalla ei ole mm, lainsäädäntöehdotus, vaan tässä kiinnitän huomiota ja hyvin kiinnitetäänkin huomiota eri kysymyksiin, <clears throat> kehittämiseen, innovaation, digitalisoitumisen, liikenteeseen. Nämä ovat mielestäni juuri olennaisia kysymyksiä. Ja kun kestävyydestä puhutaan, maantieliikenteen kestäväpohjaisuudesta, tulevaisuus tarjoaa monia liikkuvuuden mahdollisuuksia, myöskin mahdollisuuksia kasvulle. Ja on myöskin katsottava, miten konkreettisesti voidaan hyödyntää ja todentaa eh, aiheuttajaperiaatetta. Tämä on tärkeää. On tärkeää todellakin tarjota tasaveroiset mahdollisuudet eri liikennemuodoille. Ja tältä pohjalta sitten on muistettava, että tämä pätee kaikkiin liikennemuotoihin, myös maantieliikenteeseen. Jos ajatellaan esimerkiksi eurovinjettiä. Kannattaa kaiken kaikkiaan muistaa, että kestävyys on yksi avainsana. Tämän lisäksi sitten digitalisoituminen, se on toinen, ja innovatiivisuus kolmas. Innovatiiviset teknologian muodot, <clears throat> niitä on kehitettävä, ja näihin pohjautuvia menettelyjä ja ajoneuvoja tuettava ja kehitettävä. Mutta jos haluamme olla menestyksellisiä, on erittäin tärkeää, että katsomme, miten tekninen kehitys ja standardisointikysymykset hoidetaan. Ja on erittäin tärkeää toisaalta suojata henkilötiedot riittävän hyvin. Ja tietosuojakysymykset nousevatkin esiin, ja se onkin erittäin tärkeä asia. Toinen tärkeä seikka on innovatiivisuus, joka ei liity pelkästään teknologian kehittymiseen, vaan myöskin sosiaalisiin kysymyksiin, kuinka hyödynnämme ihmisten osaamista ja mahdollistamme sen, että tämä ala tarjoaa työpaikkoja myöskin tulevaisuudessa. Ja sitten liikenneturvallisuus on tärkeä asia ja sitä on parannettava, sillä eh, liikenne, maantien liikenne aiheuttaa kuolemanjohtavia onnettomuuksia edelleenkin liikaa. Maantieliikenne automatisoituu, mutta toisaalta on katsottava, miten mahdollistetaan eh, liikenne, eh, jossa ajoneuvot ovat kytköksissä toisiinsa, ja miten sitten liikenne hoituu niiden ajoneuvojen osalta, joilla tällaista kytkösmahdollisuutta ei ole. Joka tapauksessa tässä on vielä paljon käsiteltävää ja toivottavasti nämä tärkeät aiheet, eh, jotka vielä puuttuvat, voidaan mietinnössä huomioida, mutta kaiken kaikkiaan hyvin tässä on liikkeelle lähdetty. Kiitoksia edustaja Miltenberg ja seuraavaksi edustaja Dalunde. Eh, tack så mycket, fru ordförande. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minäkin aion puhua tässä omaa kieltäni ja meidän mielestämme tosiaan tämä on mietintö, jossa ennakoidaan tulevaisuutta. Me arvostamme sitä kovasti ja meidän mielestämme aivan ehdottomasti pitää olla prioriteetit selvillä. Kuluttajia pitää rohkaista niin, että he käyttävät vihreämpiä, ekologisempia ajoneuvoja – Tämä on tärkeää. Meillä on myös bonusmalusjärjestelmä, se on hyvin tärkeä ja sen avulla voidaan kuluttajia saada ostamaan puhtaampia autoja. On aivan normaalia, että kun ostaa ö, puhtaan auton, saa bonuksen, mutta kuka maksaa bonuksen? Koko yhteiskuntako? Ei, minun mielestäni bonuksen pitää maksaa, öö, öö, bonuksen pitää maksaa sen, joka öö, saastuttaa, eli sen, jolla on malus jos ostaa puhtaita autoja, siihen pitää rohkaista taloudellisin kannustimin ja ehkäistä sitä, että ostetaan saastuttavia ajoneuvoja. Ja pitää muistaa myös se, että mikä on kohtuullinen hinta tienkäytöstä silloin, kun on ruuhkia, siitä tulee paljon saastetta. Pitää muistaa tämäkin. Puhutaan myös automaattiautoista. Pitää miettiä, että meillä pitäisi olla pienemmät autot, jotta meillä olisi mukavampi olla kaupungeissa, joissa on vähemmän tilaa, niin ettei olisi niin paljon saasteitakaan. Kiitoksia oikein paljon herra Dalunde. Ja minäkin olen tässä listalla. Tämä on yksi niistä mietinnöistä. Ai, anteeksi, Vim ensiksi. Niin, puheenjohtaja. Meillä on hiukan aikaa vielä ja tässä mielessä haluaisin nyt tässä pari asiaa ottaa esille sen suhteen, mitä kollega Luis de Grande Pascual juuri totesi. Toteaisin, että tuen hänen ja myöskin edustaja Miltenburgin näkemyksiä liittyen tämän luonnoksen laatuun, mutta tästä hiukan puuttuu kyllä tuo vanha ideologia. Ja tämä on se malli, mallin siirtymästä tässä on kyse ja tuosta intermodaalisuudesta. Tämä on samankaltainen kuin viime viikkoinen asiakirjan liittyen CETS. Sekin oli hyvä sellainen, mutta edelleenkin tuhansia rekkoja kulkee tuon Brennerin alueen läpi. Ja jos nyt tehdään tällainen laaja oma-aloitteinen mietintö, niin totta kai täytyy myöskin johdannossa viitata vuoden 2011 valkoiseen kirjaan, ja niin tässä tapahtuukin, mutta tuo intermodaalisuus, yhdistelmän liikenne ja sitten tämä muutos, siirtymä, niin ne ovat sellaisia, joiden pitäisi olla mukana tässä, koska tässä puhutaan kuitenkin liikenteestä, liikkuvuudesta myöskin palveluna. Tässä siis kysymykset esittelijä Oletteko samaa mieltä vai ette? Ja jos ette, niin teemme kyllä tarkistuksen. Seuraavaksi sitten edustaja Telitska. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää huomenta kaikille. Minulla ei ole mitään syytä epäillä sitä, mitä tässä on sanottu. Siinä tulee pääkohdat esiin, mutta joku viittasi tässä strategiseen näkymään. Minä odottaisin, että oma aloite mietinnössä meidän pitäisi tehdä arvio nykyisestä ekosysteemistä ja tilanteesta. Ilman sellaista ei välttämättä saada täyttä kuvaa. Mietin, että voitaisiinko tämä hoitaa ihan muutamassa lauseessa tosiaankin niin, että siinä arvioidaan lyhyesti ekosysteemi. Lähettäisimme selkeän viestin myös sille elimelle, jolla on lainsäädäntöaloite käsissään. Tässä siis huomioni. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Paljon kiitoksia edustaja. Teliskä edustaja Ertyg. Um. Ähm. Kiitos. Mielestäni mietintö voisi kyllä panostaa siihen, että hieman hahmoteltaisiin tulevia trendejä. Joka seuraa Saksan kehitystä, niin tehdään nyt päätös siitä, onko, voiko Saksa esittää ajokieltoja lähitulevaisuudessa sellaisilla ajoneuvoilla, jotka eivät pidä päästöarvoista kiinni siten, että tyyppipäästöjä voidaan vähentää. Eli liikenteen maailma on muutoksessa, senhän mekin täällä kaikki tiedämme. Ja tässä mietinnössä kyllä on päädytty oikeanlaisiin lähestymistapoihin, mutta tietysti vuoden 2011 viittaus valkoisen kirjan voisi olla vahvempi, mutta kannattaa kuitenkin pitää mielessä se, että tämän jälkeen on jo mennyt melkein seitsemän vuotta ja näiden vuosien kuluessa paljonkin on tapahtunut. Päästöskandaali on koettu, hurja sellainen, ja koko ketju. Eh, on haasteiden edessä ja sitten liikkuvuuspaketti 2, joka komissiolta saatiin, siinä esitettiin päästöihin liittyen selviä toimia, jotka nyt on vielä sitten saatettava mm, toimeen. Eli liikehdintää on. Ja sitten kun keskustellaan digitalisoitumisesta, niin tällöin ei puhuta pelkästään tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä, vaikka tietysti nekin ovat tärkeitä, mutta paljon pidemmällekin tässä mennään, sillä digitalisoituminen muuttaa ihan kaiken, ihan totaalisesti ja tilanne on hankala siksi, että e, koulutuskysymykset hoidetaan kansallisesti ja Saksan tyyppisissä maissa jopa osavaltiopohjaisesti. Ja kuinka nyt sitten pitää huoli siitä, että ne, jotka vielä 15 vuoden päästä eivät ole eläkkeellä, liikkeellä, nyt pikkuhiljaa oppivat ja ymmärtävät sen, mitä nämä muutokset tarkoittavat. Yhdistetty liikenne, teknologian hyödyntäminen eh, sillä tavoin, mitä iäkkäämmän ihmisen on vaikea edes kuvitella. Ja sitten nämä eh, nämä liikenteeseen liittyvät ketjut e, ja ylipäätään luottamus erityyppiseen teknologiaan, vaikkapa näihin erityyppisiin e, energialähteisiin, niin on katsottava, että nyt kerättävä hyöty ja voitto hyödynnetään siten, että uskallamme ottaa tämän suuren askeleen sähköistyneen liikenteen suuntaan. Jotkut tietysti toteavat, että Tämä ei tule olemaan näin. Meillä tulee olemaan siirtymäaika ja se voi olla noin 10-15 vuotta, jos hyvin menee, ja jos huonosti menee, niin voi olla pidempi kuin 20 vuotta, mutta tämä siirtymäaika voidaan näiden eri hybridimallien kautta pystyä hoitamaan. Ja sitten haluan vielä lopuksi sanoa, että jos nyt menemme kohti tätä sähköistämistä, niin meidän täytyy varmistaa, että teollisuus, eli autoteollisuus, ajoneuvoteollisuus, voi myöskin myydä ajoneuvonsa. No tämä ehkä kuulostaa hiukan kummalliselta, mutta se ei voi olla ainoastaan yksinomaan autoteollisuuden tehtävä. Olen samaa mieltä Teliskan kanssa siitä, että meidän pitäisi tällainen ekosysteemi saada aikaiseksi. Kyllä, sellainen puuttuu. Esimerkiksi Kiinassa tällä hetkellä tätä rakennetaan hyvin järkevästi ja strategisesti ja tavoitteellisesti, eli siis autoja, akkuja, mitä sitten tulee hyväksyntään niin ne tietysti menevät paljon tai suhtautuvat tiukemmin esimerkiksi ajokieltoihin sun muihin. Ja haluaisin sanoa, että tämä koko kompleksi sitä ei pitäisi luoda ainoastaan siten, että kirjoitetaan järkeviä asiakirjoja, vaan poliitikon täytyy nyt todellakin asettaa kulmakivet tälle. Minähän tein esityksen jo kymmenen päivää sitten tämän Clean Mobility-rahaston kautta haluamme varmistaa sen, että infrastruktuuri tulee olemaan käytössämme niin, että voisimme ratkaista tämän ongelman, että kumpi oli ensin muna vai kana. Ja tässä nyt vetoan komissioon, että on väärin ainoastaan esittää tiedonanto. Me tarvitsemme tässä tiukkaa faktaa, eli sitovaa lainsäädäntöä. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Madame... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Meissner. Mietintö on hyvä. Ja on tärkeää tarkastella tulevaisuuden liikenteen kysymyksiä. Digitalisoituminen varmasti tuo mukanaan monia muutoksia sitten, kun todella multimodaaliselta pohjalta sitä voidaan hyödyntää aamiaisella keskusteltiin, Donald myöskin komissiosta paikalla, keskusteltiin raideliikenteen digitalisoitumisesta ja komission edustaja varmasti voi tästä vielä kommentteja esittääkin. Digitalisoituminen, sehän etenee, mutta tämä koko ajoneuvoketju on tässä hyödynnettävä ja huomioitava. Ja sitten yhtä lailla myöskin rahtiliikenne, puhutaanpa nyt sitten merirahdista tai raiderahdista. Ja tässä todellakin jos haluamme, voimme edetä samanaikaisesti ja näin toimia tehokkaasti, mitä tulee energiasäästöihin, turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin ja niin edelleen. Ja kaiken kaikkiaan täällä parlamentissa meidän tulisi toimia ja toimia yhdessä komission kanssa ja näin uskon, että päästään asioissa hyvin eteenpäin. Kiitoksia Rova Maisner. Haluaako kukaan vielä puheenvuoroa? Joten minä itse voin sitten pitää oman puheenvuoroni. Tämä on erittäin tärkeä mietintö. Nyt on luonnosteltava tulevaisuuden ohjelma liikkuvuudelle Euroopassa. Näillä sanoilla on merkitystä. Tulevaisuus ja ohjelma, ensinnäkin tulevaisuus, mistä se koostuu. Ilmasto on aivan erilainen tulevaisuudessa. Meillä on ilmastohaasteita, sanotaan, että liikenne on ainut, joka ei aiheuta kasvihuonekaastopäästöjä. Miten puututaan saastumiseen? Minä en puutu tähän, vaan YK ja Euroopassa tämä on suuri haaste. Siihen kuolevat monet ennenaikaisesti. Mitä sen suhteen voidaan tehdä ja sitten tässä ei riittävästi sanottu sitä, että tulevaisuudessa liikkuvuuden pitää olla mahdollinen kaikille sekä niille, jotka ovat vammaisia ja myös niille, joilla ei ole varaa. Muistutan teitä siitä, että on liikkuvuusköyhyyttä tällä hetkellä, koska on ihmisiä, joilla ei ole varaa liikenteeseen, koska heillä ei ole mahdollisuutta hintasyistä joten liikkuvuuden pitää olla myös osallistavaa tulevaisuudessa. Ja sitten nämä kolmas ulottuvuus on liikkuvuus, joka on yhteyksissä. Kaikki puhuvat automatisoiduista autoista. Se ei ole vielä valmis tämä auto. Pitää kokeilla ensin. Tärkeää on kokeellisuus. Van Mittelberg ähm, sanoi, hyvin tärkeän asian. Hän puhui eh, siitä, miten suhtaudutaan tietoihin eh, ja se on tärkeä aihe. Eh, kyse on kyberturvallisuudesta ja vastuukysymyksistä ja tässä pitää myös korjata ongelmat. Ja ongelmana voi olla se, että kaikilla ei ole älypuhelinta Euroopassa, kaikilla ei ole digiyhteyksiä Tämäkin on osa ohjelmaa ja miten tunnistetaan nämä asiat, koska liikkuvuus on interaktiivinen asia. Ja sitten pari seikkaa. Ensinnäkin puhuitte turvallisuudesta, joka on merkittävä kysymys. Se on asian ytimessä. Ja sitten uusi talous, joka on tulossa yhteisötalous, joka on eri kuin alustatalous. Talous, se pitää ottaa huomioon. Muussa tapauksessa ihmiset menevät näihin eri talouksiin. Meidän pitää katsoa, että meillä on oikeat siivut kumpaakin. Ja aivan lopuksi vielä se, mitä sanoi herra, herra Telinska ja Hertog tulevaisuuden liikkuvuudessa pitää olla todellinen eurooppalainen strategia niin, että muunnetaan autoteollisuus. Me emme saa toimimaan fossiilisilla polttoaineilla enää autojamme tulevaisuudessa. Pitää muistaa kaikki nämä 15 miljoonaa työntekijää, miten saada tähän alaan liikettä minä aion esittää tarkistuksia juuri näistä haasteista myös niin, että paradigma muuttuisi tulevaisuuden liikkuvuus. Se ei ole yksilökysymys. Kyse on jakamisesta. Autonominen auto ei ole teidän yksin käytettävissänne, vaan pitää jakaa. Ja millä tavoin me sitten puutumme siihen, että kaikki hoitavat oman liikkuvuutensa ensin junalla, sitten pyörällä, sitten vaikka jalkaisin. Miten nämä vaiheet ketjuttuvat? No niin, annan puheenvuoron Isabel von Dornille. Puhun ranskaa puheenjohtaja. Meillä ei ole mitään suuria huomioita tähän mietintöluonnokseen tai niihin kommentteihin, joita nyt tänään olemme kuulleet. No ehkäpä jotakin tietoa tänään. Olemme ehkä puhuneet hiukan enemmän tieliikenneturvallisuudesta ja komissio todellakin tulee ehdottamaan joidenkin viikkojen kuluttua nyt tässä kevään aikana kolmannen liikkuvuuspaketin jossa on turvallisuuteen, tieliikenneturvallisuuteen liittyviä asioita. Tiedätte myös, että samoihin aikoihin komissio tulee myöskin esittämään paketin, joka liittyy tietoihin. Ja me todellakin haluamme vaikuttaa siihen, että voimme ratkaista niitä ongelmia, joita tänään esimerkiksi on otettu esille Sosiaalinen puoli ja koulutuspuoli ovat myöskin tärkeitä. Me olemme identifioineet tai tässä sanotettu esille tutkimus, kun nyt vastaan tähän kysymykseen, joka liittyy tähän intermodaalisuuden, niin tosiaankin tässä on olemme samaa mieltä asioista nyt kun odotamme tätä äh, raporttia. No sitten eräs toinen asia, joka tässä otettiin esille, on tuo maaseutu näkökulma ja Euroopan parlamentin kautta me olemme voineet tai tulemme nyt allekirjoittamaan asiakirjan ja sopimuksen, joka liittyy tähän, joten kiitokset Euroopan parlamentille ja TRAN-valiokunnalle, että olette todellakin pyrkineet viemään eteenpäin tätä asiaa No sitten täällä oli toinen asia, jota haluaisin korostaa. Mm, täällä nyt välttämättä ei ole tätä mainittu, mutta tässä äh, haluaisin edistää tätä multimodaalisuutta. Mm, tämä nyt on asia, josta olette varmasti samaa mieltä. On hienoa, että täällä nähdään myöskin viitteitä tässä mietinnössä, koska liikenne ei ole mitenkään eristyksissä, vaan että voidaan, tässä on tarkoituksena käyttää kaikkia puhtaita liikennevälineitä ja ja sitten otin nämä nyt esille Move-pääosaston kautta. Kiitoksia. Kysyn sitten Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan jäsenet, erittäin mielelläni kuuntelin teitä ja kannanottojanne. Ja mm, mm, te eh, varmasti olette huomanneet eh, tänään juuri, että pitää tosiaankin huolehtia liikenteestä, olipa kyse sitten kaupunki- tai maaseutualueista tämän päivässä tilanteessa. Näitte sen. Eh, yhä enemmän on, on ruuhkia. Tämä ei ole mikään ihanteellinen tilanne Euroopan kansalaisille tässä on monia tekijöitä, jotka pitäisi ottaa huomioon, mutta emme voi kaikkea hoitaa samalla kertaa. Ja juuri tästä syystä pyytäisin, että ette esitä klassisia perinteisiä tarkistuksia. Haluaisin älykkäitä ajatuksia tällaiseen mietintöön ja miten nyt sitten hoidetaan tätä mietintökysymystä niin että saamme eh, mahdollisimman järkevät ajatukset täältä valiokunnasta esiin ja sitten eh, tämä esitellään yhteisenä asiana tämä mietintö eh, kansalaisten puolesta. Saimme äskettäin tämän mietinnön päätökseen varjoesittelijöiden kanssa. Teimme pitkään töitä ja niin kuin Wim van den Kamp sanoi, viime viikkoinen, tämän viikkoinen ähm, mietintö äh, riippuvat toisistansa. Äh, ne ovat hyvin läheisiä keskenään, mutta ymmärrän kyllä sen, mitä sanoi puheenjohtajakin tässä tulevina viikkoina. Haluaisin siis ottaa äh, mukaan teidän kannanottonne myös tähän mietintöön eri kommentit, eh, joita esittivät täällä jäsenet. Kiitoksia paljon teille. Teemme paljon töitä nyt, eh, kunnes saamme eh, tämän valmiiksi tämän mietinnön. Kiitos. Kiitoksia. Tarkistusten jättämisen määräaika on 9. maaliskuuta kello 12. Ja seuraavaksi sitten siirrymme seuraavaan kohtaan terveysmatkailu EU-ssa. Ja annankin puheenvuoron herra Thomas Mainille. Missä päin olette? Ai siellä. Oikein hyvää huomenta. No niin, olkaa hyvä, käykää istumaan. Te esittelette meille tutkimuksen terveysmatkailusta EU:ssa. Teillä on 10 minuuttia aikaa. Tämän jälkeen sitten käydään keskustelu jäsenten kanssa, jotka haluavat osallistua keskusteluun. Ja lopuksi sitten, herra Manil, pyytäisin, että vastaatte kysymyksiin. Sopiiko tämä teille? No niin, tervetuloa tänne tähän valiokuntaan. Uh, uh, Kiitoksia mahdollisuudesta tulla puhumaan terveysmatkailusta tänne valiokuntaan. Minä itse olen Alankomaissa äh, tutkijana ja aiomme ensin katsoa hiukan määritelmiä, sen jälkeen lukuja ja niitä politiikan aloja, jotka liittyvät EU-ssa alueellisella tasolla tähän. Samoin meillä on SWOT-analyysi mukana äh, ja kaksi skenaariota ajatellen terveysmatkailua ja sen äh, jälkeen vielä päätelmät ja suositukset. Ensinnäkin terveysmääritelmä, terveysmatkailun määritelmä. Siinä keskitytään fyysiseen mielenterveyteen ja hyvinvointiin yleensä. Meillä on tällainen käsite, että ihmiset tosiaan lääketieteellisessä matkailussa mennään lääketieteellisistä syistä muihin maihin tai matkaillaan ja hyvinvointiturismi keskittyy hyvinvointiin ja kylpylämatkailu ennemminkin rentoutumiseen ja kauneus- ja terveyshoitoihin niiden käyttöön. Kun yhdistetään nämä, niin terveysmatkailu on kattokäsite ja siinä mukana ovat lääketieteellinen matkailu ja sitten hyvinvointi ja kylpylä matkat. Jos katsotaan nyt lukuja, nämä eivät ole kokonaisuudessaan kovinkaan suuri osa, 4,3 prosenttia silloin kun puhutaan kaikista matkoista, 5,8 kotimaassa ja kansainvälisissä matkoissa 1,1. Jos katsotaan tuloja, tulopuolta, siellä näkyy erityyppisiä maita, mm, melkein kolme neljännestä tulee viidestä maasta, Saksa, Ranska, Puola, Italia ja Ruotsi. Ja sitten katsomme kiinnostavampia ajatuksia, jotka liittyvät EU-politiikan aloihin. Potilasliikkuvuus on olemassa EU-ssa, mutta erity, ei erityisesti terveysmatkailua ajatellen. Siinä käytetään myös EAKR ja siinä on direktiivi, mutta siinä käsitellään hyvin eri tavoin kansallisella tasolla asioita. Ja kun keskitytään kansalliseen ja alueelliseen politiikkaan, voimme sanoa, että meillä on terveysmatkailupolitiikkaa, jota on kehitetty ennemminkin. Tuetaan yhteistyötä, siinä on erilaisia klustereita, yritetään kehittää terveysmatkailua ja edistää terveysmatkailua eri alueilla. Ja totta kai tämä liittyy myös rajat ylittävään potilasliikkuvuuteen. Ja sitten voimme katsoa SWOT-analyysiä, ensinnäkin vahvuudet. Siellä on merkittävä tulonlähde EU-ssa. Tietenkin on paljon historiaa takana myös kylpyläkulttuurilla. Tämä on hyvä lähtökohta ja myös laatua melko korkealla EU:ssa. Jos sitten katsotaan heikkouksia, siellä on paljon määritelmiä, ei ole mitään luotettavaa tietoa terveysmatkailusta. Markkinat eivät ole säädeltyjä ja yhteistä markkinoiden edistämistä ei ole paljonkaan EU-tasolla. Sitten mahdollisuudet, hyvin merkittävä osa kansalaisista on valmiita valmiita matkailuun ja on myös paljon IT-käyttöä silloin, kun haetaan matkailumahdollisuuksia. Sitten uhkina näemme, että julkinen tietoisuus on puutteellista direktiivistä. On myös negatiivisia tietoja lehdistössä ja hallitukset pelkäävät, että kansalaiset lähtevät pois omista terveydenhoitojärjestelmistään ja se liittyy tietenkin potilasliikkuvuuteen. Ja sitten nämä mahdolliset skenaariot, nämä ovat lähinnä käsitteellisiä. Ensinnäkin kasvuskenaario, EU-politiikka liittyy talouskasvuun. Myös yksityiset investoinnit ovat yhä vain suulemmat, Hyvinvointi ja kylpyläkohteissa, silloin kun vähennetään säätelyä, myös julkis- ja yksityiskumppanuus johtaa markkinoiden kasvuun ja tämä on tietenkin hyvin kestävä skenaario, mutta se on siis näkemyksemme. Ja sitten terveysmatkailun vitaalisuus skenaario. Eh, siinä EU eh, e integroi terveysmatkailun eh, omaan politiikan tekoonsa ja tällä tavoin terveysmatkailu olisi moottorina siinä, että parannetaan terveyttä. Kyse on myös osaamiskeskuksista silloin, kun kyse harvinaisista hoidoista – Mm, on erilaisia asiantuntijakeskuksia, jotka keskittyvät äh, tiettyihin tauteihin. Näitä voi äh, miettiä myös, miten sitä yhdistetään äh, liikenteeseen ja vastaanottoon. Silloin se olisi hyvä myös koko perheelle, potilaan perheelle. Lopujen lopuksi voidaan sanoa, että terveysmatkailu on ainoastaan 4,3 prosenttia Euroopan matkailusta – Meillä on takanamme myös kylpylähistoria monissa EU-maissa ja äh, näitä infrastruktuureja äh, voidaan nähdä hiukan painestettuna. Ja sitten direktiivi, jos nyt katsoo, miten yhdistetään terveysmatkailupolitiikka äh, terveyspolitiikkaan, siinä pitää miettiä integroitia ja terveydenhoidon kustannuksia ja sitten äh, suosittelisimme, että olisi enemmän maita, jotka ottaisivat mukaan kylpylähoidot äh, omaan kansalliseen terveydenhoitojärjestelmäänsä ja äh, voitaisiin poistaa esteitä mm, niin, että ihmisillä ei ole niin eri arvoinen pääsy näihin palveluihin. Pitää ottaa huomioon myös niin sanotut TSAt eh, ja edistää myös EU-tasolla terveysmatkailua. Ja tämä vitalisuusskenaario on suositeltu skenaario silloin, kun me puhumme EUn eh, e terveysmatkailupolitiikasta. Kiitoksia. Kiitoksia, että pääsin puhumaan tästä selvityksestä teille. Merci beaucoup, Monsieur Menil, pour votre... Kiitoksia oikein paljon herra Manille tästä esityksestä ja avaan keskustelun nyt välittömästi kollegojen kanssa. Kollega Uljani ensimmäiseksi. Kiitoksia. Puheenjohtaja, meillä on nyt puoltajia että tehtäisiin tutkimus terveysmatkailusta. Ja se pitäisi esitellä täällä, koska hyvin harvat Euroopassa ovat ymmärtäneet, mitä se voisi tulevaisuudessa tarkoittaa. Mitä terveysmatkailu voisi tarkoittaa matkailusektorille täällä Euroopassa? Joten tämä on noin 20 miljoonaa työpaikkaa. Ja tässä on yksi asia, joka täytyy tässä sanoa tässä valiokunnassa. Kaikki tutkimukset, jotka suuntautuvat tulevaisuuteen, sanovat, että on kaksi sektoria, joiden kohdalla on täysin varmaa, että kasvu tulee olemaan eksponentiaalista seuraavien vuosikymmenten aikana. Ja me näemme nämä seuraukset jo joka päivä. Ensinnäkin on tämä matkailuala, ja toiseksi terveysala. Kun ajatellaan, ajatellaan sitä, että kansalaisten toive voida hyvin kasvaa ja myöskin henkilöiden tulot kasvavat ja usein niitä sitten käytetään terveyskysymyksiin. Henkilö tutkii eri mahdollisuuksia tehdä itselleen hyvää, saada hyvää oloa. Ja näitä palveluja käytetään tulevaisuudessa entistä enemmän. Ja kun ajatellaan nyt tätä tutkimusta, niin kyseessä on, on tietysti tällainen asiakirja, jossa on luke, lukuja, mutta täytyy mielestäni todellakin ajatella tilanteen hyviä puolia, että mitä tämä voisi tarkoittaa jokaiselle jäsenvaltiolle ja Euroopan unionille kokonaisuudessaan. Eli tämä sektori, terveyssektori tulee kasvamaan eksponentiaalisesti ja tämä näkyy nyt jo matkailusektorilla. Ja jos ajatellaan, niin Euroopan unionin alueella on siis tätä matkailua, mutta sitä on entistä enemmän, jos esimerkiksi on ihmisiä, jotka tulevat jostakin kolmannesta maasta. Jos esimerkiksi katsotaan matkailua Venäjältä EU-alueelle tai Arabian niemimaalta, ja on myöskin turisteja ja matkailijoita, jotka tulevat Yhdysvalloista terveystarkoituksessa. Ja nyt sitten Tässä myöskin kiinalaiset ovat kiinnostuneita terveysmatkailusta. Kun ajatellaan EUn ja Kiinan välisiä suhteita, niin tässähän myöskin on kyse siitä, että kiinalaiset ovat kiinnostuneita terveysmatkailusta EU-alueelle. ei riitä, että me täällä parlamentissa käsittelemme tätä, vaan me todellakin tarvitsemme sellaisen asiakirjan, jossa kiinnitämme huomiota siihen, että eurooppalainen terveysmatkailu on asia, jolla on suurta potentiaalia. Ja se voisi olla hyvin merkittävä osa Euroopan taloutta. Ja se tietysti myöskin hyödyttäisi eurooppalaisten hyvinvointia. Minä haluaisin todellakin käydä keskustelua sihteeristön kanssa tästä ja myöskin toivoisin, että puheenjohtaja voisi pohtia sitä, että tekisimme oman mietinnön tästä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä selvityksestä. Se antaa meille eh, paljon mietittävää tästä aiheesta, joka on hyvin monimuotoinen. Sillä on plussansa ja miinuksensa. Direktiivin näkökulmasta minä muistan, kun se tuli 2011, niin silloin ei mietitty, että suosittaisiin mitään lääketieteellistä matkailua. Tässä mietittiin ensinnäkin, että että saadaan lainsäädäntöpuitteet tilanteisiin, jos kansalaiset Ähm, löytävät äh, hoitoa siellä, missä ovat, joka ei ole oma maa, ja tällä tavoin äh, saisivat niitä hoitoja sieltä, mistä niitä saa. Äh, ei tässä kyse ole siitä, että lähdettäisiin torjumaan mitään terveysmatkailua, mutta suurin osa näistä terveyspalveluista on tietenkin aivan välttämättömiä. Tämä, tässä tietenkin olemme puolesta. Pitää muistaa, että tässä on kaksi eri asiaa kyseessä. Ensinnäkin kansalaisten oikeudet, ensinnäkin niin, että heillä on oikeus hyvään terveydenhoitojärjestelmään omassa lähtömaassaan ja joka tapauksessa he voivat käyttää säädellysti ja strukturoidusti toisen jäsenvaltioiden terveydenhoitojärjestelmiä. Tämä on hyvin tärkeä asia meidän prioriteettimme myös, niin kuin tässä sanottiin jo selvityksessä, on tietenkin paljon talousongelmia, jotka liittyvät terveydenhoitojärjestelmiin ja tässä meillä on tietenkin poliittinen ympäristö ja sitten toisaalta tähän liittyy tämä matkailupuoli, on erilaista matkailupalvelua ja on yksityisiä, äh, yksityisiä osapuolia tässä myös. Äh, tämä voi olla ikään kuin lisäkomponentti äh, hyvän, hyvinvointipalveluissa ja se saattaa toimia niin, että meillä on säädellyt ja valvotut, laadullisestikin valvotut palvelut näissä hoidoissa ja mm, miten tämä sitten täydentää matkailuulottuvuutta. Ja sitten kolmas alue, eh, matkailu sinänsä on eh, sinänsä, eh, tai se pitäisi olla ikään kuin vapaaehtoista ja myönteistä. Sillä tavoin voidaan parantaa henkilöiden terveyttä. Sanoisin, että Espanjassa 80-luvulla 70-80-luvulla, kun tulimme EU-hun, ei tietenkään tämän takia, mutta muuten meillä oli ohjelma mm, sosiaalipalveluiden yksikössä. Siinä ajatuksena oli tarjota tukea ja mahdollisuus ihmisille, jotka eivät päässeet matkailemaan, varsinkin vanhukset, jotka eivät ole päässeet matkailemaan, joilla ei ollut koskaan ollut lomaa esimerkiksi, että he pääsivät esimerkiksi Benidormiin, ei mihinkään eksoottiseen paikkaan, vaan Benidormiin rannalle – ja e, tällä tavoin e, annoimme tukea ja näin syntyi järjestelmä niin, että sovitettiin yhteen ja tutkittiin myös sitä, että matkailu sinänsä voi ja mahdollisuus matkustaa e, No siellähän näitä vanhukset pääsivät tansseihin ja sinne, niistä tuli ihan kuuluisia. Ja tietenkin <clears throat> tällä tavoin voidaan toimia ja tästä on tehty jo pilottihankkeita ja pitäisi miettiä, miten sitä voisi jatkaa ja miten sitä voisi toistaa ja parantaa sitä ja yleistääkin. Mutta kyseessä oli juuri se, millä tavoin matkailu sinänsä edesauttaa syrjäytyneitä Eh, ikään kuin eh, parantaa heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Ja tämän matkailun avulla tietenkin se eh, tarjotaan heille ikään kuin tässä tutkimuksessa tuli, tulisi, tulisi olla mahdollisuuksia mennä kylpylöihin, terveyskylpylöihin esimerkiksi. Mm, esimerkiksi Romaniassa, Unkarissa ja tässä tulee esiin myös äh, matkailu, joka liittyy äh, ulkoilmatoimintaan, joten voidaan sanoa, että äh, tällä tavoin voitaisiin viedä eteenpäin tätäkin ajatusta. Eli terveys, terveydenhoitojärjestelmät, joihin kansalaisilla on tietenkin oikeus kaikilla kansalaisilla Euroopassa. Ja sitten toiseksi matkailu, joissa tulee esiin hyvinvointi lisä tekijänä ja sitten matkailu, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä. Merci beaucoup, Madame Ayala Sender. Kiitoksia oikein paljon, edustaja Ayala Sender. Seuraavaksi edustaja Montero. Olkaa hyvä. Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimentar a todos. Eh, Kiitos puheenjohtaja, kiitos tästä alustuksesta. On tärkeää tarkastella näitä kysymyksiä. Valitettavasti en kuullut kokonaan tätä alustusta, tuli vähän myöhässä paikalle, mutta varmasti tästä vielä jatketaan. Ja tässä puheenvuorossani nyt keskityn muutamaan tärkeään seikkaan. Ensinnäkin on tärkeää ja hyvä, että komissio on tällaisen tutkimuksen toteuttanut. Sillä on selvää, että tämän tyyppiset matkailun muodot vaikuttavat vahvasti myöskin talouteemme. Ja on tärkeää, että katsotaan, eh, mitkä ovat prioriteetit, miten nämä vaikutukset näkyvät kyseisen maan taloudessa ja EUn eh, taloudessa. Ja tämän tyyppinen matkailu saattaa myöskin vaikuttaa myönteisesti alan kilpailukykyyn ja kehitykseen ja saattaa mahdollistaa uusien yhteyksien syntymisen – huomioiden nämä erilaiset kansainväliset yhteydet ja suhteet. Ja kun tässä nyt asiasta keskustelua käydään, kannattaisi ehkä eh, tarkastella vielä muutama seikka. Ensinnäkin sitä, miten terveysmatkailu saattaa vaikuttaa tiettyjen ilmiöiden eh, muuttumiseen, esimerkiksi eh, kausittaisuus, eh, mikä on sen merkitys. Sehän on nyt pienentynyt tietyillä alueilla ja mitä voitaisiin tehdä, voitaisiinko pyrkiä suuntaamaan matkailijoita toisaalle hieman hajauttaa näitä menettelyjä ja mahdollisuuksia. Jos näin toimitaan, niin tällöin tietysti myöskin palvelu, palvelujen tarjonta paranisi. Ja kaiken kaikkiaan voitaisiin sitten katsoa, miten tämän tyyppisiä palveluja tarjotaan eri jäsenmaissa ja voita, voidaanko tällä tavalla edistää ja rohkaista tällaiseen tämän tyyppisen matkailun ja tämän tyyppiseen liikkumiseen. Materan alueeseen viitataan tässä tutkimuksessa. Itse olen juuri kyseiseltä alueelta ja siellä toimii tällainen kehitysterapiakeskus ja tutkimuskin on kiinnittänyt huomiota sen toimintaan ja erityisiin piirteisiin kyseisessä keskuksessa. Sijainti on varsin kaukana maantieteellisesti ja näin ollen on syytä kysyä, miten tällaisia alueita ja keskuksia voidaan hyödyntää, mikä eh, panos ja vaikutus niillä saattaa olla, varsinkin kun tarkastellaan asioita kausiluontoisuuteen liittyen. Ja minkä tyyppisiä päätöksiä ja vaikutuksia tällä saattaa olla, kun ajatellaan ylipäätään hyvinvointia ja terveyspalveluja. Haaste on suuri, kun tarkastellaan tämän tyyppisiä matkailumuotoja. Matkustajamäärät koko ajan lisääntyvät ja on katsottava, miten Euroopan unioni voi reagoida, miten se voi kehittää hyvinvointimatkailua ja tämän tyyppisiä terveyspalveluja, minkälaiset resurssit ovat käytössä, minkälaisia resursseja tarvittaisiin miten tulisi toimia, jotta tämä talouden eh, sektori todellakin voisi eh, oman tehtävänsä hoitaa mahdollisimman hyvin. Kiitoksia oikein paljon sitten herra Menille. Tässä teille esitettiin nyt sitten kysymyksiä ja nyt on vuoronne vastata niihin. Olkaa hyvä. Selvä. No, ensimmäinen kysymys Aha, edustaja Telitska, en nähnytkään teitä. Kiitos puheenjohtaja. No en ota tätä henkilökohtaisesti. No, joka tapauksessa. Ensinnäkin haluaisin todeta, että arvostan tätä herra professori, että käyneet täällä olleet käyneet aikaisemmin ja nyt sitten neljässä puolessa minuutissa piditte tämän esityksen ja saitte viestin menemään perille ja se on kyllä melkoinen saavutus, sanoisin. Mutta nyt tästä aiheesta. Kysymys kuuluu, että miten kunnianhimoisia me voimme olla, kuinka paljon rohkeutta se vaatisi, niin että todellakin voisimme vaikuttaa sellaiseen alueeseen, joka, no pidettiinpä siitä tai ei, on jäsenvaltioiden kompetenssia tässä on ikään kuin kolikon kaksi puolta. Yksi on terveys, terveydenhuolto ja toinen on sitten matkailu. Ja nyt kysymys kuuluu, että miten pitkältä me voimme mennä Euroopan tason kunnianhimossamme. Ja kyllä tässä on tilaa. Me voimme tarjota lisäarvoa, mutta jos olemme liian kunnianhimoisia, niin se saattaa olla jopa haitallista. Katsoisin tätä kahdesta näkökulmasta. Yksi on tuo terveys, ja tietysti terveydenhuollon ensisijainen tavoite on hoitaa meitä ja ennaltaehkäistä myöskin terveyden heikkeneminen ja niin poispäin, eikä tähän liity mitään epäilyksiä, haluaisin korostaa sitä. Mutta samanaikaisesti, ja on varmasti ihan oikein todeta, että terveydenhuolto on myöskin osa taloutta ja yksi ongelma on se, että me emme tarkastele terveydenhuoltoa osana taloutta. Kustannukset ovat korkeat, usein aivan tarpeettomasti ja tämä on kyseenalaista. Eli jos me onnistumme tulevaisuudessa myöskin Euroopan tasolla käsittelemään tätä juuri siitä näkökulmasta, niin sitten kyllä voimme saada lisää lisäarvoa myöskin Euroopan tasolle. No, kun jos ajatellaan sitä terveysmatkailua, niin minulla ei ole epäilystäkään siitä, että tässä on tilaa edistyä. Eri osapuolten kautta monet kollegat ovat tässä äh, viitanneet esimerkiksi Venäjään ja Arabian alueeseen, Niemimaan alueeseen. Ja sitten kysymys kuuluu, että voimmeko tässä hoitaa tämän paremmin. No, tästä te puhuitte myöskin tietoisuudesta. No, tämä oli ehkä hiukan optimistinenkin. Ja korjatkaa, jos olen väärässä, mutta kun, esimerkiksi kun me matkustamme, niin kuinka paljon nyt sitten tätä edistetään ja missä määrin me voimme päästä eri jäsenvaltioiden kansallisten näkemysten yli niin, että me todellakin voisimme houkutella kolmansia osapuolia EU-hun esimerkiksi eurooppalaisiin kylpylöihin ja tuollaisiin terveyskeskuksiin, koska tässä tätä tarkastellaan kansallisesta näkökulmasta. No sitten voimmeko myöskin investoida eurooppalaista rahaa paremmin tässä suhteessa? Eli EU:ssa on hienoja tuollaisia hyvinvointikeskuksia, urheilu, liikuntakeskuksia. Usein niitä rahoitetaan ja yhteisrahoitetaan EUn taholta. Mutta samanaikaisesti jos menisimme joihinkin näistä kylpylöistä, ne ovat kyllä helmiä. Ja usein äh, ei olla kovinkaan motivoituneita, koska ne ovat jossakin maaseutualueella, vuoristoalueella, missä ei todellakaan ole mitään muuta tarjota kuin näitä hoitoja. Eli saammeko tasapainon aikaiseksi siten, että kun ajatellaan nyt tätä EU-rahoitusta, eli niin rahoitetaan näitä ensiluokkaisia hyvinvointikeskuksia samanaikaisesti sitten upgradeataan, kehitetään näitä muita. Eli on kyllä sellaisia alueita, missä me voimme tehdä enemmän ja EU ja monet jäsenvaltiot hyötyisivätkin tästä. No sitten toinen huomio liittyy tähän terveysmatkailuun. Suhtaudun hiukan pessimistisesti siihen, että saattaisimme Euroopan tasolla saada todellista lisäarvoa silloin, kun jäsenvaltiot suhtautuvat hyvin varovaisesti tähän niin, että rohkaisisimme tähän nimenomaiseen terveysmatkailuun, koska kansallinen lähestymistapa kuitenkin on vahva. Ja tämä koskettaa esimerkiksi juuri akuuttia terveydenhoitoa, mutta tilanne voisi olla eri, jos ajatellaan esimerkiksi kuntoutusta, tällaista jälkeenpäin tapahtuvaa hoitoa. Ja palaan nyt takaisin vielä siihen, siihen, kun sanoin, että terveys on osa taloutta. Kustannukset ovat korkeat. Usein me käytämme hoitoja, koska kansallisella tasolla meillä ei ole mahdollisuuksia tai kapasiteettia tehdä tätä, koska se on hyvin kallista. Sen sijaan, että pohtisimme sitä, että voisimme ainakin osittain rahoittaa hoitoa esimerkiksi kansallisesta vakuutusjärjestelmästä, mutta käyttäisimme sitten kuitenkin toisen jäsenvaltion fasiliteettia. Ja tässä on, tämä on selkeä esimerkki siitä, missä pullonkaulat ovat olemassa. Jos emme kykene näihin vaikuttamaan, näihin vakuutuskysymyksiin, niin emme tule onnistumaan. Ja tämä ei ole asia, josta olisit puhunut. Ehkä haluat kommentoida sitä. Kiitos. Kiitoksia edustaja Telitska. Ja nyt sitten annan puheenvuoron teille. Uh, Kiitoksia. Ensinnäkin ensimmäinen kommentti itse asiassa on haaste myös se, että tässä ei otettu mukaan tutkimusta ajatellen äh, venäläisiä, kiinalaisia, arabin äh, potilaita, jotka tulevat äh, EU-hun. Meillä ei ole siitä validia tietoa. Ja siitä syystä mm, olemme sitä mieltä, että hyvinvointi on erittäin tärkeää matkailunäkökohtana. Kyse ei ole siis ainoastaan terveydenhoidollisista asioista, vaan hyvinvointi, hyvä olo on tärkeä asia väestön keskuudessa. Jos tällä voin vastata nyt tähän ensimmäiseen kysymykseen. Ja olen samaa mieltä myös toisen edustajan kanssa. Toisaalta on terveydenhoitojärjestelmät ja sitten on matkailu ja matkailutuotteet ja matkailusektorit, mutta mukavaa olisi tietenkin, että olisi yhteyttä yhdistelmiä. Ehkä on terveyskeskus, joka on yhdistetty hotelliin. Siellä voi saada terveydenhoitoa ja mukavassa ympäristössä kuitenkin. Ja tässä mentäisiin hiukan pidemmälle siinä, miten nämä palvelut yhdistetään niin haasteena on se, että miten yhdistetään kummankin osapuolen palvelut ja saadaan niistä toimiva paketti. Ja sitten kolmas kysymys. Niin, käsittääkseni niin äh, kilpailijoita on matkailualalla alalla tietenkin äh, terveydenhoidossa ja taloudessa. Mehän tiedämme, että terveys ja matkailu tapahtuu kansallisvaltiopohjaisesti, mutta tässä voitaisiin miettiä myös miettiä tätä äh, kuviota myös sosiaaliturvajärjestelmän kautta. Tarvitaan äh, organisaatio kansallisella tai aluetasolla, äh, joka ohjaa tätä näitä matkailutuotteita yhteydessä terveydenhoidon kanssa ikään kuin organisaatio, joka yrittää ohjata ajatuksia terveydenhoitoalueista, ja, joka keskittyy omien kansalaistensa terveyteen ja, ja hyvinvointiin, mutta tämän lisäksi myös kansainvälisten ä, potilaiden ja, ja matkailijoiden palveluihin. Ehkä voitaisiin tosiaan saada aikaan tällaiset terveydenhoitoalueet tässä EUlla olisi mahdollisuus myös kuunnella tarkkaan, millaista kilpailua näiden alueiden välillä on ja miten ne järjestyvät. Tämäkin saattaa olla siis haaste yhdestä näkökulmasta. Tärkeää on ymmärtää myös, että meillä on erityisiä kohderyhmiä, Esimerkiksi vanhukset, esimerkiksi britit, jotka menevät Espanjaan ja viettävät talven siellä tai äh, muuttavat kokonaan. He käyttävät terveydenhoitojärjestelmää ja aika laaja jatkumo äh, menee siitä, että ihmisillä on terveelliset lomat tai sitten mennään ihan siihen, että on toisessa maassa terveydenhoitopalvelut käytössä. Euh, Kiitoksia näistä vastauksista. Ja nyt käännyn sitten Euroopan komission puoleen. Onko teillä kommenttia tähän? Kristina Buros, olkaa hyvä. Thank you, madam. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio haluaisi kiittää Euroopan parlamenttia ja politiikkayksikköä tästä arvokkaasta ja tärkeästä tutkimuksesta. Kuten tiedämme, niin tiedot jotka liittyvät tiettyihin alakohtaisiin sektoreihin, kuten tässä nyt esimerkiksi terveysmatkailuun, niiden vaikutus talouteen on melko vähäinen, joten tämä tulee nyt oikeaan aikaan. Kiitoksia myöskin suosituksista. Kuten tiedätte, komissio pyrkii ponnistelemaan siinä suhtaan, että pyritään eriyttämään matkailu, matkailualaa ja käytetään kosmevaroja tähän. Me tuemme sellaisia hankkeita, jotka ottavat matkailusesongin pidentämistä, jotta voitaisiin tarjota, pitempiaikaisia työpaikkoja. Ja pyritään tietysti myöskin vaikuttamaan ylimatkailuun tietyillä alueilla. Ja terveysmatkailu on tietysti yksi suuri osatekijä näissä tavoitteissa. Nyt iltapäivällä te kuulette yksityiskohtaisen esityksen saavutuksistamme ja tavoitteistamme tälle vuodelle. Haluaisin antaa teille konkreettisen esimerkin, joka on hyvin relevantti ajatellen tätä esitystä. EDA, kilpailu ja palkinto tänä vuonna keskittyy nimenomaan tähän terveys- ja hyvinvointimatkailuun. Ja me odotamme noin 20 maata osallistuvan tähän. Ja, ja tässä nyt sitten tunnustetaan tällaisia alueita, tai pyritään vaikuttamaan näihin kohteisiin, jotka eivät ole kovinkaan tunnettuja, joten me käytämme näitä yksityiskohtia hyväksi ja sitten myöskin ne vaikuttavat myöskin sitten tietysti tutkimuksemme tuloksiin. Kiitoksia oikein paljon vielä tästä tutkimuksesta. Euh, Kiitoksia. Haluaisin tässä kiittää herra Miniliä. Kiitoksia, että tulitte tänne valiokuntaan. Euroopan kansalaiset ovat todella aiheuttaneet tai ovat itse äh, yhdistäneet nämä kaksi asiaa, eli terveyden ja äh, matkailun. Tourism, uh, as, as... Tämä on kokonaisuutena tärkeää terveysmatkailulle, että keskiössä ovat Euroopan kansalaiset. No joka tapauksessa kiitoksia oikein paljon tästä esityksestä ja näistä elementeistä, joita toitte esille. Euh, Pitemmittä puheittaa jatkamme työtämme. Seuraavaksi meillä on edustaja Tapardellin mietintö. Oikein hyvää huomenta. Kyse on lentoliikenteen harjoittamisen yhteistä säännöstä yhteisössä ja annan puu- puheenvuoron esittelijään ja tämän jälkeen sitten varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Kiitoksia. Ja sitten tietysti kuullaan myöskin Euroopan komissiota, mutta ensiksi esittelijä, olkaa hyvä. President, mă bucur că avem o energie bună în regulamentul. Kiitos ähm, puheenjohtaja. Voin ähm, esitellä tämän asian, joka siis liittyy asetukseen 1008 kautta 2008 Hyvät kollegat, kuten tiedätte, viime vuodet ovat tuoneet mukanaan huomattavaa kasvua lentoliikenteeseen. Ilmailu todellakin on kasvanut huomattavasti viime vuosina ilman muuta markkinoiden vapautumisen myötä. Ja nyt sitten miehistöinen vuokrauksesta on tullut yksi tehokas väline reagoida tilanteiden muutoksiin. Nämä käytänteet ovat sikäli tärkeitä, että tällöin mahdollistetaan kapasiteetin joustavuus lentoyhtiöille on mahdollista huomioida esimerkiksi kausiluonteiset muutokset tai eh, voida reagoida silloin, jos miehistöstä on pulaa tai laivastossa ilmenee teknisiä ongelmia. Vuonna 2007 EU ja Yhdysvallat allekirjoittivat kansainvälisen sopimuksen, joka vapauttaa wet leasing-markkinat näiden osapuolten välillä. Ja sitten 2008 komissio ehdotti sopimuksen rajoittamista E, silloin, kun puhutaan sopimuksista, joita solmitaan kolmansien maiden kanssa. Ja näin syntyi hieman ristiriitainen tilanne, ja sitä nyt tarkastellaan tässä. 2007 komissio siis esitti, että 13.3 artiklaa B-alakohtaa muutettaisiin, rajoitusehdot poistettaisiin, joita näihin sopimuksiin sovi, sovelletaan silloin, kun Kyseessä on kolmannen maan lentoyhtiö ja laivasto silloin, kun tietyt perussopimukset ovat olemassa. Ja tätä ehdotusta tarkasteltiin siis pelkästään teknisenä ja lähdettiin liikkeelle siitä, että on toimittava juridisesti tasa, tasapainoisesti, kun tarkastellaan EUn solmimia ja jo olemassa olevia sopimuksia. No näin tietysti teoriassa ainakin onkin, mutta kun ajatellaan kaikkia laajoja käytänteitä ja käytyjä keskusteluja, ymmärrämme hieman paremmin, mistä tässä todellisuudessa on kyse. On oltu yhteydessä kuluttajasuojajärjestöihin ja ilmailualan yrittäjiin. Ja nyt tarvittaisiin muutosta, eh, mutta toisaalta tällä kaikella saattaa olla vaikutusta eh, matkustajien oikeuksiin ja myöskin sosiaalisiin oikeuksiin. Jos rajoituksia ei esitetä, niin kuin neuvotteluissa on esitetty, jos nyt näistä poikkeuksista ja rajoituksista luovuttaisiin, e, niin tilanne olisi sikäli ongelmallinen, koska nykyään lähdetään siitä, että nämä sopimut ovat väliaikaisina, kausiluonteisina ratkaisuina mahdollisia. Ja mietinnössä nimenomaan halutaan painottaa tätä seikkaa. Eli tämän tyyppisillä menettelyillä, miehistöinen vuokrausmenettelyllä tulee jatkossakin olla tämä väliaikainen luonne, eli tarvittaessa EU-lentoyhtiöille voidaan näitä palveluja mahdollistaa, mutta myöskin perusoikeuksien tulee säilyä. Ja ne tarkistukset, jotka olen tehnyt, täsmentävät näitä seikkaa. Kun puhutaan kolmansien maiden lentoyhtiöistä ja aluksista, niin seitsemän kuukauden plus seitsemän kuukauden jatkoaika on se menettely, joka on mahdollista, kun puhutaan miehistöinen vuokraussopimuksista. Ja tämän ajan kulutuessa sitten toimivaltainen viranomainen voi katsoa, että poikkeuksellisen tilanteen selvittämiseksi tämän tyyppinen menettely mahdollistuu Tällöin kuitenkin noudatetaan myös perusoikeuksia, eli liikkeelle lähdetään siitä, että Euroopan unionin ja kyseisen kolmannen maan välillä on olemassa ilmailusopimus, ja sopimus sitten eh, ihan selvästi sisältää vastavuoroisesti ne rajoitukset, joita esittä, esitetään myöskin asetuksessa. Ja ainoastaan silloin, jos näiden 14 kuukauden kuluessa tilanne on sellainen, että se on kehittynyt vastavuoroiselta pohjalta, eli markkinoille pääsytilanne on helpottanut, eikä toisaalta ole osoittautunut, että jollain tavalla turvallisuus tai muihin sosiaalisiin sääntöihin olisi vaikutettu negatiivisesti. Ja näin ollen siis eh, voidaan lähteä liikkeelle, että pätevät samat säännöt ja oikeudet kuin jotka pätevät silloin, jos liikenteessä on puhtaasti eurooppalainen lentoyhtiö oman kalustonsa kanssa. Kun puhutaan turvallisuudesta, ja sosiaalisesta ja kuluttajien suojelun kysymyksestä myös ympäristösuojelukysymykset ovat tärkeitä. Sellaiset EU-lentoyhtiöt, eh, e joilla on wet leasing-sopimuksia kolmansien maiden lentoyhtiöiden kanssa, eh, niiden on kiinnitettävä huomiota siihen, että myös ympäristösäännöt, joita kolmannen maan yhtiö soveltaa, vastaavat EUn vaatimuksia ja markkinavääristymätilanteita ei myöskään saa syntyä, eikä sosiaalista dumppausta, eikä kilpailuvääristymätilanteita. Kesäkuussa komissio esitti tiedonannon Connected Europe ja se esittää kolmea muutosta vuoden 2008 asetuksen. Ensinnäkin omistussuhteisiin esitetään muutosta ja myöskin ei julkisen, julkisten palvelujen osalta muutoksia esitetään. Ja näitä kolmea seikkaa on ollut syytä tarkastella erillisinä ja olisi tärkeää vaikutusten arviointitutkimus järjestää eh, ja todella lähemmin tarkastella sitä, mitä vaikutuksia näillä kolmella asetusmuutoksella käytännössä olisi. On tärkeää eh, näin tehdä. Ja Tärkeä elementti on myöskin seuraava. Itse kyllä olen valmis ottamaan vastaan eh, kommentit, joita kaikilla on, jotta päästään tasapainoiseen ratkaisuun, mitä tulee markkinoiden avaamisasteeseen ja toisaalta sitten eh, kuluttajien tilanteeseen. Eli varjoesittelijöiden ja komission ehdotukset ovat tervetulleita. Kiitoksia oikein paljon. Seuraavaksi edustaja Gaaler, olkaa hyvä. Niin, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset arvon esittelijälle. Tässä puhuttiin tuosta lähtökohdasta. EU ja Yhdysvallat ovat vuoden 2007 lentoliikennesopimuksessa sopineet, että tällaisia vuokrausmiehistöineen toimia voitaisiin tehdä ilman rajoituksia. No sitten 2008 kuitenkin rajoituksia otettiin mukaan. Ja nyt sitten Yhdysvallat vaati selvitystä ja tämä nyt sitten on tarkoitus tehdä siten, että pragmaattisesti pyritään artikla 13 kohta 3 asetuksessa täsmentämään. Tässä voitaisiin kuitenkin viitata myöskin siihen, mitä tai mistä nyt pian sovitaan Yhdysvaltain ja EUn välillä, eli tämä miehistövuokraussopimus ja myöskin tämä lentoliikennesopimus, että tämä olisi ainoa poikkeus mahdollisuus artiklan 13 kolmoskohdan osalta. Yhtäältä sitten kun ajatellaan tätä lentoliikennesopimusta Yhdysvaltain ja EUn välillä, mutta myöskin näitä olemassa olevia EU-säädöksiä, niin ne otettaisiin huomioon, niin kuin kohdassa kahdeksan 2008-2003 asetuksessa on ilmoitettu. Nämä ehdotukset, hyvä esittelijä, ovat sellaisia, että en voi niitä hyväksyä. Tarkistus yksi muotoilee meidän näkökulmastamme, kun ajatellen vastuullisia hyväksyntäviranomaisia, sellaisia tehtäviä, joita ei voida täyttää. Sen jälkeen, kun heidän pitäisi tutkia kolmansien maiden oikeuskäytäntöjä ja tämän lisäksi eh, heidän pitäisi verrata näitä säädöksiä sitten EU- ja jäsenvaltioiden säädöksiin. Ja tämän jälkeen heidän tulisi arvioida nämä erot, joita löytyy ilman mitään suojamääräyksiä ja huomioimatta potentiaalisten matkailijoiden näkemyksiä ja toiveita, joten miten tämä voidaan käytännössä hoitaa, minä mietin, kun nyt ajatellaan päätöstä tällaisesta miehistön vuokraussopimuksesta. Tämä on täysin epäkäytännön asia. No sitten tarkistus kaksi, sekin voitaisiin kirjoittaa täsmällisemmin, voitaisiin tehdä, jotta voitaisiin saavuttaa siis tuo selkeys tähän sopimukseen. Ja kun ajatellaan nyt tämänhetkistä asetusta. Tarkistus kolme minun näkökulmastani ei selkeästi ota sitä huomioon. Siinä ei siis oteta huomioon tätä kausiluonteisuutta, eikä myöskään vastavuoroisuutta, jota pyritään saamaan aikaiseksi tuon ilmailusopimuksen kanssa, joten lähestymistapa mielestämme ei ole tässä suhteessa hyväksyttävä. Kiitos. Merci beaucoup. Madame Foster, la parole est à vous, s'il vous plaît. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Foster. Yes, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Paljon kiitoksia edustaja Tapadellille tästä kovasta hänen tekemästään työstä. Hyvin selkeä esitys. Minun omasta näkökulmastani olen sitä mieltä, että komission ehdotus oli riittävä. Aivan suoraan sanoen sanon näin, koska kaksi eh, vuonna 1992 eh, eh, kautta Euroopan hyväksyimme sopimuksen nimenomaan tästä miehistöineen ja ilman miehistöä vuokraamisesta. Nämä ovat kansainvälisiä sopimuksia. Ei pelkästään silloin, kun liisataan kolmansista maista ja toisinpäin myös mielestäni tuolta eteläiseltä tyyneltä määrältäkin vuokrattiin. En, en tiedä, miten tämä toimi, mutta kyllä kuitenkin se toimi, joten tämä ei ole mitenkään aivan uusi juttu omasta näkökulmasta, niin kun minä olin British Airwaysilla, meillä oli äh, koneita huollossa ja meidän piti äh, liisata Transavialta äh, yli kahdeksi vuodeksi, jotta saisimme nostettua lento koneiden tasoa. Sitä asiaa ei voitu hoitaa vuodessa. Se oli ikään kuin pidempiaikainen järjestely ja siinä oli sekamiehistö. Ja tässä pitää tosiaankin asiaa miettiä silloin, kun asetetaan aikarajat tämän tyyppiselle toiminnalle. Kyse saattaa olla muutamasta kuukaudesta. Eihän tämä ole mitään halpaa liisausta tällainen. Jos yritys päättää, että ei ole, ei ole tosiaankaan tarpeeksi koneita tai miehistöä, niin lopuksi mennään siihen, että liisataan määräämättömäksi ajaksi, mutta näin toimita. Eli pitäisi tosiaan miettiä näitä aikarajoja. Ja sitten pari, pari lyhyttä seikkaa. Kun katsotaan työvoimalainsäädäntöä, ei tässä ehdoteta, että olisi huonot ehdot, mutta oletus, että äh, nämä kolmansien maiden äh, lentoyhtiöt äh, palkkaavat ihmisiä surkeilla ehdoilla, sehän on todella, todella loukkaava ajatus. Ja jos tästä esimerkki, niin sanotaan esimerkiksi Lufthansa, ja meillä on kiinalainen yhteistyökumppani, jos he haluavat liisata, vuokrata sieltä koneita. Varmasti meneekö Lufthansa sitten katsomaan, millainen työlainsäädäntö on siellä Kiinassa. Tässä täytyy suhtautua hyvin tar- tarkasti. Ei tässä voi lähteä preskriptiivisesti toimimaan ja täytyy katsoa, miten ihmisiä kohdellaan ja sitten täytyy katsoa, että kaikki vaatimukset täytetään, että miehistö on hyvin koulutettua ja niin edelleen. Niinpä kaiken kaikkiaan, niin kuin sanoin, meidän täytyy suhtautua varovaisesti, aivan kuten herra Gaaler sanoi, katsoa miten nämä tarkistukset laaditaan, koska Muuten asiasta saattaa tulla vääristä syistä aivan liian monimutkainen. Tässä minun osaltani kommentit. Kiitoksia vielä esittelijälle. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Bilbao. Eh, muchas gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ähm, esittelijää hänen tekemästään työstä. Äh, häntä ei varmaankaan yllätä se, mitä itse sanon tästä ehdotuksesta. Puhun hyvin lyhyesti. Tämä on komission ehdotus, joka on tekninen. Me ALDE-ryhmänä emme lähtisi laajentamaan tämän ehdotuksen sisältöä. Meidän mielestämme on parempi, että kysymyksestä laaditaan hyvin nopea päätöslauselma konkreettisesti ja teknisesti laajennetaan kysymystä. Emme tiedä, mikä tulevaisuus on, joten niin kuin sanoin, Tapadel tuntee kantamme jo, tietää sen, ja me emme haluaisi laajentaa tätä kysymystä, ja pyytäisin kysyisin komissiolta, minkälaisia uudistuksia on tulossa. Usein aivan kuten edustaja Tapadel sanoi, on meille tietenkin ovat tärkeitä työntekijöiden oikeudet. Tämä on innovatiivinen sektori. Siinä on tärkeää, että suojellaan matkustajien etoja myös. Tässä peruskysymys on se, että tämä on tekninen kysymys, vai halutaanko avata tätä laajemmaksi. Meidän mielestämme tämä on tekninen kysymys, joka pitää ratkaista välittömästi. Kiitos. Merci, Madame Bilbao. Madame Anderson. Thank you. Kiitos. On hyvä, että on valittu varovainen lähestymistapa. Itse en pidä tätä vain teknisenä kysymyksenä, vaan hyvinkin poliittisena kysymyksenä. Ja tällä saattaa olla negatiivisia vaikutuksia. En voikin olla samalla linjalla Fosterin kanssa. Yllätys, yllätys. Viime vuonna heinäkuussa, kun hallitus British Airlinesille antoi leasing-luvan Katarin laivaston ja lentokoneiden liisaamiselle ja tästä syntyi sitten lakkoja. Ja Tranvaliokunta halusi esittää suullisen kysymyksen täysistuntoon, mutta muut ryhmät estivät tämän. Ja sitten kun tarkastellaan näitä kysymyksiä, niin on melko selvää, että tähän liittyy turvallisuussääntöjä, eh, varsinkin tuolloin Katarin tilanteen mukaan, miten kohdellaan perusoikeuksien kannalta katsottuna työntekijöitä, miten naistyöntekijöitä kohdellaan. Eli tässä saattaa olla kaikenlaisia tällaisiakin ongelmia. Ja niin kuin kollega totesi, vastavuoroisuus koodit tässä yhteydessä. Se sisältää vahvat rajoitukset, mitä tulee miehistön vuokrauksen. Ja onkohan komissio nyt tarkastellut tätä vastavuoroisuuskysymystä riittävän paljon näissä sopimuksissa? Tämä liittyy kapotaasiin ja myöskin turvallisuuskysymyksiin. Ja Korva Bilbao totesi, yleistä tarkistusta tarvittaisiin ja kysymys kuuluu, miksi tähän asiaan on menty nyt, kun sopivaa vaikutusten arviointanalyysiä ei ole tehty komissio myöskin viittasi ETSKn eh, lausuntoon. Se oli varsin kielteinen ja todettiin, että mahdollisesti tarvittaisiin muutoksia, mutta sanottiin, että lisäselvennyksiä ilman muuta tarvittaisiin ja huolissaan oltiin varsinkin työntekijöiden oikeuksista ja standardeista kiinni pitämisestä. Ja yleisemminkin kysyisin, eh, missä on nyt tämä hieno sosiaalinen pilari ilmailualalla? Tätä kysyn komissiolta, sitähän luvattiin puhuttiin, eh, puhuttiin juuri siitä, että nämä sosiaaliset kysymykset tulee huomioida. Sitä ei ole vielä saatu, eikä teknisiä, niin sanottuja teknisiä muutoksia saisi tehdä, jos ei ole katsottu ilmailualaa ja sen tilannetta ensin laajemmin kokonaisuudessa. Kiitoksia. Sitten edustaja Aila Sende. Kiitos puheenjohtaja niin tämä aihe ei ollut aikomus lähteä tähän syvemmälle, mutta nyt kun olen nähnyt ehdotukset, olen samaa mieltä siitä, että komissio, jos se esittää teknistä muutosta, me tiedämme, että kun puhutaan teknisistä kysymyksistä, eh, sinne piiloutuu eh, merkittävämpiä sosiaalisia kysymyksiä sinne taakse, joten eh, minä olen sitä mieltä, että jos meillä ei ole mitään vastaavaa uudistusta tässä vaiheessa, ainakin komission pitäisi vastata siihen kysymykseen, joka esittää Tapadel tässä rinta rinnan teemme töitä ähm, rautatiepaketin kanssa ja siinä meillä on vaatimukset ajatellen sosiaaliturvaa ja äh, työoikeuksia ja äh, eri poikkeuksia eri maissa, joiden kautta junat menevät. Ja sitten ilmailun alalla olemme valmiit hyväksymään sen, että vuokrataan miehistöineen mistä tahansa kolmannesta maasta, missä on minkälainen tahansa työlainsäädäntö, sosiaalilainsäädäntö, ympäristölainsäädäntö ja niinpä minun mielestäni tässä tapauksessa tämä on vähän muutakin kuin vain tekninen kysymys ja meidän pitäisi olla varovaisempia ja ehdottaisimme komissiolle, että pitäisi ottaa nämä vaikutukset mukaan, sosiaaliset vaikutukset mukaan myös, samoin kuin ympäristövaikutukset. Ja haluaisin kysyä komissiolta vähän yksityiskohdista tämä kevyt muoto, joka hyväksyttäisiin niin, että kuka, mikä tahansa yritys voi vuokrata miehistöinen mistä tahansa. Eh, ja joka kertahan tietenkin eh, otetaan vähemmän huomioon erilaisia tekijöitä. Saattaako tämä viedä meidät eh, ikään kuin Uberiin, lentoliikenteen Uberiin, eli meillä on alusta, joka, jonka kautta matkailussa ja niin edelleen no, onpa sitten mukana ihan vakavasti otettavia lentoyhtiöitä. Tässä olisi mahdollisuus, että tästä alustasta tulisi ikään kuin Uber-tyyppinen niin että voidaan allekirjoittaa vuokraussopimuksia miehistöineen kolmansista maista eh, niin, että eh, se ei ole niinkään laillistettua. Merci beaucoup, madame Kiitoksia. Ja sitten käännynkin komission puoleen oikein. Hyvää päivää, herra Cornelis. Annan nyt puheenvuoron teille. Hyvää huomenta. Kiitos oikein paljon ja kiitokset ensinnäkin esittelijä Tapardelille hyvästä työstä, mitä hän on tehnyt tämän asiakirjan parissa ja kaikille muille aamuisesta hyvästä keskustelusta. Ja tässä nyt on menty tämän asian ytimeen. No, haluaisin hiukan palata vielä tämän komission ehdotuksen alkuperään. No, on on ajateltu, että lainsäädäntö saatetaan yhteen linjaan siinä suhteessa, että mitä meidän pitäisi tehdä, kun ajatellaan tätä Yhdysvaltain ja EUn ilmailusopimusta. Tässä nyt ei ollut tarkoituksena muuttaa lähestymistapaa liittyen miehistöinen vuokraukseen tai kolmansien maiden lentoyhtiöiden kanssa. Eli tarkoituksena avata ovea sille, että vapautettaisiin tätä vielä enemmän kolmansien maiden kanssa, vaan että saataisiin tämä yhteen linjan olemassa oleviin kansainvälisiin sopimuksiin, varsinkin Yhdysvaltain kanssa. Ja tämä on, kuten sanoitte, niin todellakin tuollainen tekninen oikeuden juridinen linjaus, jota tässä on ehdotettu. No tämä luonnos, mietintöluonnoksen teksti vaikuttaa siltä, että se tarjoaa avoimemman puitteiston miehistöinen vuokraamisen muiden kolmansien maiden kanssa, vaikkakin tässä on joitakin uusia ehtoja, joita nyt tässä mietinnössä ehdotetaan, ja tämä menee pidemmälle kuin mitä komissio alun perin aikoi, joka oli vain tuollainen juridinen linjaaminen liittyen tähän Yhdysvaltain kanssa solmitun sopimuksen on olemassa sellainen riski, että mietintö tai tarkistukset, joita esittelijä on esittänyt, saattaisivat estää sen, että voitaisiin edetä siten, että voitaisiin täyttää olemassa olevat velvoitteet Yhdysvaltain suhteen. Ne asiat, joita tässä mainittiin, ovat kyllä hyvin arvokkaita, valideja. Ja nyt tarkoituksena on tar- tarkastella tuota 108-2008 asetusta. Ja tähän liittyy myöskin tuo miehistöinen vuokraaminen. Ja mm, se työ, joka on nyt lähtenyt liikkeelle asetuksen arvioimisesta ja nyt sitten jatkamme myöskin täyden vaikutusten arvioinnin kautta, niin se tulee olemaan tämän vuoden ja ensi vuoden työ. Ja sitten käydään perustavanlaatuinen keskustelu miehistöinen vuokraamisen roolista sisämarkkinoilla ja millä ehdoilla sitä voitaisiin harjoittaa. On selvää, että miehistöinen vuokraus on tärkeä operaatio, kun ajatellaan ilmailuteollisuutta, sitä ei voida tehdä ilman eri syistä, eikä se ole ainoastaan asia, jota ulkomaiset yhtiöt tekevät Euroopassa, vaan myöskin toisinpäin. On selvää, että samanaikaisesti miehistöinen vuokraamisen ei pitäisi johtaa kilpailun vääristymiseen tai siihen, että rapautetaan niitä säädöksiä, joita äh, sovelletaan EUn sisämarkkinoilla. Eli me olemme tässä nyt samaa mieltä siitä, että mitä me haluamme nyt tässä asetuksessa tutkia – Eli sen, miten voimme varmistaa sitä, että miehistöinen vuokrausta käytetään matkustajien etujen ja lentoyhtiöiden etujen mukaisesti ilman, että samanaikaisesti sitten vesitetään sisämarkkinoiden sääntöjä. No nyt sitten palaan takaisin tämän ehdotuksen alkuun, eli siihen, että saataisiin sopimus Yhdysvaltain kanssa aikaiseksi miehistöinen vuokraamisesta. Neuvottelut ovat edistyneet hyvin ja me olemme voineet tarjota parlamentille äh, sopimusluonnosta. Se ei ole mikään julkinen asiakirja, eli sitä ei ole julkaistu, sillä neuvottelut jatkuvat edelleen. Mutta kuka tahansa parlamentin jäsen voi saada tekstin käyttöönsä ja katsoa, mitä siinä sanotaan. Ja sitten tulette näkemään, että tämä uusi sopimus miehistön vuokraamisesta Yhdysvaltain kanssa rajoittuu operaatioihin, joita amerikkalaiset yhtiöt voivat jo tehdä omissa nimissään Euroopassa. Emme nyt luo tässä mitään lisäpääsyä meidän markkinoille tämän sopimuksen kautta. Ja havaitsette myös, että tämän kaltainen sopimus ei vaikuta millään tapaa matkustajien oikeuksiin, eli ne ovat täysin samat, riippumatta siitä, että lentääkö EU-ssa EU-yhtiöllä vai miehistöinen vuokratulla amerikkalaisella lentoyhtiöllä – ja tulette näkemään myös, että tämä sopimusluonnos viittaa niihin periaatteisiin, jotka ovat tuossa Open Skies-sopimuksessa mukana. Ne liittyvät kilpailuun ja siihen, että kunnioitetaan vastavuoroisesti toisten säädöksiä ja määräyksiä, eli sen maan säädöksiä, missä operoidaan. Ja tämä vaikuttaa myöskin näihin miehistön vuokrausoperaatioihin Euroopassa. Me olemme tyytyväisiä, tai mielellämme tarjoamme esittelijälle ja muille parlamentin jäsenille tietoa neuvottelujen edistymisestä ja toivomme, että tämä siis ei tule avaamaan mitään sellaisia ovia, joita emme halua avata. No, yleensä ottaen meidän pitäisi tarkastella tuota miehistöinen vuokrausta ja sääntöjä nimenomaan tämän asetuksen 100, 1008 yhteydessä meidän ehdotuksemme olisi, että jos nyt parlamentissa on huolenaiheita liittyen tähän tekniseen juridiseen tarkistukseen ja siihen, että se saattaisi avaita liian paljon mahdollisuuksia. Me emme usko, että näin on, mutta jos näitä huolia on, niin ehkäpä voisi olla jokin mahdollisuus katsoa, että miten tätä tarkistusta voitaisiin vahvistaa, supistaa niin, että se kattaisi ainoastaan sopimuksen Yhdysvaltain kanssa – joko siten, että viitattaisiin suoraan tuohon sopimuksen otsakke, otsikkoon tai että sisällytettäisiin joitakin päivämääriä ja, ja sen, että ne ovat linjassa meidän olemassa olevien säädösten kanssa. Haluaisin ehdottaa tätä tapana edetä ja ehkä vastata näihin huolenaiheisiin. Eli rajattaisiin tätä tekstiä, mutta että mielellään ei sisällytettäisi mitään laaja-alaista uutta lähestymistapaa liittyen tähän miehistyneen vuokraamiseen kolmannesta, kolmansista maista. Kiitos paljon. Merci, Kiitoksia. Edustaja Tarpardel vielä loppupuheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kiittää edustajia heidän kannanotoistaan. Me olemme tehneet täällä yhteistyötä täällä valiokunnassa ja kaikki tietävät, että minä olen hyvin avoin ja haluan, että kansalaiset saavat hyvää lainsäädäntöä. Kiitän myös SOSDEM-ryhmän edustajia. Suhtaudun avoimesti äh, tarkistuksiin. Olen varma siitä, että saadaan hyvä teksti aikaan, joka edesauttaa eurooppalaista ilmailua ja äh, se kuitenkin äh, antaa mahdollisuuden työ, työntekijöiden oikeuksille ja matkustajien oikeuksille. Komissio tietää kyllä vallan hyvin me, meidän, ähm, mikä meidän osuutemme tässä asiakokonaisuudessa äh, parlamentissa asia tuli esiin hyvin myöhään – meillä on juuri ja juuri aikaa löytää ratkaisu. Komission pitäisi myös toimia, jotta se löytää ratkaisun niihin näkökohtiin, jotka eivät ole pelkästään teknisiä komissionkaan mielestä. Haluaisin muistuttaa komissiota, että parlamentti, parlamentin mielestä kyse on kyllä teknisestä kysymyksestä ja neuvotteluista amerikkalaisten kanssa, mutta tekniset näkökohdat, kyllä ne kuuluvat komissiolle, mutta parlamentti, parlamentin velvollisuus on saada aikaan korrektia kunnollista lainsäädäntöä ja siitä syystä minä halusin esittää oman mietintöluonnokseni ja te mainitsitte tässä myös sen, että haluatte ratkaista teknisen ongelman, joka liittyy suhteeseen amerikkalaisten kanssa, mutta haluan muistuttaa, että tämä tekninen ehdotus, joka esitetään, siinä ei sanota mitenkään, että kyse on Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välisistä suhteista tämän tyyppisessä miehistöinen vuokrauksessa – minä parlamentin jäsenenä haluan varmistua siitä, että parlamentti on tosiaan mukana suojelemassa eurooppalaista kuluttajia, kuluttajaa. Ja tässä me emme mitenkään lähde siihen, että pitäisi sulkea Euroopan markkinat, mutta ei myöskään voida aivan täysin avata markkinoita. Me vetoamme teihin komissiossa, koska me vain hyväksymme parlamentissa ilman, että meillä on kaikki tarvittava tieto käytössämme. Te kuitenkin komissiossa teillä on velvoite neuvotella sopimuksia, jotka ovat korrekteja ja siinä ei pidä joustaa eurooppalaisista arvoista. Ne ovat meidän sydäntämme lähellä parlamentissa, enkä usko, että täällä kukaan haluaa sopimusta, amerikkalaisten kanssa sellaista sopimusta, jossa ei noudateta kuluttajien matkustajien oikeuksia, kilpailuperiaatteita, reilun kilpailun periaatteita ja työntekijöiden oikeuksia nyt annatte eurooppalaisille yrityksille mahdollisuuden vastata kysyntään matkailualalla. Minun mielestäni, mielestäni tässä pitäisi avata vuoropuhelu, annetaan mahdollisuus myös kansalaisille ja lentoyhtiöille mahdollisuus suojata kaikkien oikeudet. Lopuksi on totta kyllä, että olisin toivonut, että komissio voisi esittää meille ennemminkin vaikutusten arvion, mutta Olemme jo puolisen vuotta keskustelleet asiasta ja edelleen olemme arviointivaiheessa. Olisin halunnut nähdä vähän enemmän toimintaa tässä asiassa, eh, koska tällä on vaikutuksia kaikkiin lentoyhtiöihin. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia esittelijä Tapardel. Muistuttaisin teitä, että tarkistusten jättämisen määräaika on 16. Niin, edustaja Andersson suullinen kysymys asia. Olisiko mahdollista nostaa tämä asia uudelleen esiin puheenjohtajan konferenssissa, koska miehistöinen vuokrauskysymys on erittäin tärkeä valiokunnallemme ja väärinkäytöksiä saattaa ilmetä. No, tämä on koordinaattoreiden esityslistalla tämä asia. Sopiiko? Niin, toistan vielä, koska tein virheen, eli tarkistusjättämisen määräaika on 16. maaliskuuta kello 11. Hyvät kollegat, nyt aamupäivän työt on tehty ja me tapaamme kello 15, siis ei kello 17 niin kuin ensin sanoin, Silloin matkailulla käsittelevä työryhmä käsittelee ja puhumme nimenomaan matkailusta Kiinan ja EUn välillä. Kiitoksia ja nähdään pian.